116 täysistuntoviikkojen siis vuoden 2017 äm, kalenterin hyväksymiseen äm, nämä päivämäärät. Lisätään tämän päivän pöytäkirjaan ja ne ovat saatavilla täysistunto web-sivulla 16. Äh, äh, lokakuuta. Äh, Kalenteri käsitellään 17. lokakuuta, sitä äänestetään olemme saaneet toimivaltaista puolalaisilta viranomaiselta Czeslaw Sekierski.